Komission toimet asiassa T521 14 Ruotsi versus komissio annetun tuomion noudattamiseksi. Kyse on velvoitteesta vahvistaa kriteerit hormonaalisille haitta-aineille. Tämä on siis keskustelun ja suullisen kysymyksen aihe. Ensin puheenvuoron saavat esittelijät. Kuutteland on ensimmäinen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tack, fru talman. Kiitos rouva puhe, puhemies. Sen äh, <clears throat> näitä äh, äh, hormonaalisia tekijöitä on kaikkialle vaikuttavat meidän elämään. Niitä on pakkauksissa, pakkausmateriaalissa, leluissa, vaatteissa ja muualla. Tutkijat ovat yhdistäneet nämä aineet moniin erilaisiin sairauksiin, diabetes, syöpä, hedelmällyttömyyshäiriöihin ja muihin E, e, esimerkiksi e, näin, esimerkiksi juuri sikiöt ovat erityisen altistuneita tällaisille aineille, näillä haitta aineille jotka sitten heijastuvat tuonnepana ihmisen elämässä. Ja Euroopan parlamentti on hyvin aktiivisesti pitänyt tätä asiaa esille ja saada siitä lainsäädäntönä aikana. SND-ryhmä on myöskin ollut pitkään tässä käyntiin panevana voimana. Esimerkiksi äh, Ruotsina olemme vedonneet komissioon, että komissio sitten todellakin noudattaisi äh, niitä velvoitteita, jotka silloin on annettu äh, näiden tieteellisten kriteerien saamiseksi näille haitta-aineille. Ja, ja, ja komissio on kuitenkin näköjään ottanut itselleen oikeuden kieltäytyä noudattamasta lakia. Siksi vetosimmekin tuomioistuimeen sen takia, että, että nämä saataisiin nämä kriteerit kriteerit näille haitta-aineille sitten luetteloiduksi. Ja, äh, ja, ja äh, täältä tuli langettava päätös, missä todettiin, että komissio on EU-lainsäädäntöä vastaan rikkonut, mikä on täysin sietämätöntä. Nyt haluan kuulla komission, komissaarin suusta, että komissio todellakin aikoo alkaa noudattaa lakeja sekin. Ja, ja niin ikään sitten äh, lakkaa laahan tätä vetkuttamasta tällaisten erilaisten verukkeiden varjolla näiden kriteerien Äh, määrittelemisen viivyttämiseksi. Tässä on äh, kansan, Euroopan kansanterveys äh, kysymyksessä, niin kuin perusoikeussopimuskin tai edellyttää ja perussopimus edellyttää. Tätä tässä perään kuultama. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Gerbrandi, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Jos jotakuta pyydettäisiin luettelemaan elämän kaikkein tärkeimmät asiat, niin on aika suuret mahdollisuudet siihen, että terveys on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Ja tässäkin keskustelussa kyse on terveydestä. Me keskustelemme päivän selkeästä asiasta. Meillä on asetus, siis laki, ja tässä laissa on oikeudellisesti sitova velvoite komissiolle hyväksyä määrittely hormonaalisille haitta-aineille. Sitä ei ole todellakaan kirjoitettu kiinaksi, vaan tämä on ihan sel- selkokieltä. Eli 2013 mennessä, 13. joulukuuta mennessä komissio olisi tullut toimia. Olisin hyvin, hyvin joustava, jos meillä ei olisi jonkinlaisia teknisiä syitä siihen, että komissio ei toimi ajoissa, mutta olen erittäin joustamaton silloin, kun toimimattomuudelle on poliittisia syitä. Ja näinhän juuri on. Tuomioistuimen päätös on täysin selvä. Komission olisi pitänyt hyväksyä tieteelliset kriteerit vuoteen 2013 joulukuuhun mennessä, ja tuomioistuimen päätöksessä sanotaan, että asetuksessa ei ole mitään sellaista säännöstä, jossa edellytetään vaikutusanalyysiä. Joten minä en vastusta sinänsä vaikutusanalyysiä, se on erittäin arvokas väline tässäkin tapauksessa, mutta ennen vaikutusanalyysin tekemisen aloittamista komission olisi pitänyt hyväksyä tieteelliset kriteerit. Olen tietoinen siitä, että jo heinäkuussa 2013 öö, komissio oli valmis tämän asian kanssa. No teksti on nyt hau, hautautunut pölyyn Berlemont rakennuksessa. Sanoisin komissiolle, että pyyhkikää pölyt ja toimikaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Rivasi. Si, madame la présidente, monsieur... Kiitoksia, puhemies. Niin, haluaisin eh, todeta, että että ennen kuin terveydestä vastuussa oleva komissaari astui virkaansa, niin minun ryhmäni jo kiinnitti huomiota näihin hormonaalisiin haitta-aineisiin. Nyt ollaan vuodessa 2016, mitään ei ole tapahtunut. Vaadittiin Ruotsin terveysministerin väliintulo, jäsenvaltioiden ja parlamentin väliintulo niin, että saatettiin viedä tämä juttu tuomioistuimeen. Ja tuomioistuinhan antoi aivan päivän selvän päätöksensä. Se on vuodelta 2014. Siinä sanotaan, että komissio ei ole kunnioittanut oikeutta. Se on rikkonut EU-oikeutta. Tämän lisäksi komissio on ikään kuin mennyt piiloon jonkinlaisen talou taloutta koskevan vaikutusanalyysin taakse, vaikka sellainen ei ole edes tarpeen. Komissio on ylittänyt valtuutensa ja se edelleenkin on tässä Mm, tiukkana. Minä vain kysyn komissaarilta, että miten me voimme kaikki toimia yhdessä, jos komissio itse ei kunnioita EU-oikeutta ja perussopimuksista. Miten me voimme keskenämme luottaa toinen toisiimme? Ja me pyydämme, että tulevan kuukauden aikana toimisitte välittömästi, nopeasti, jotta määrittäisitte nämä hormonaaliset haitta-aineet, niiden ää, määritelmät. Nythän jo ympäristöpääosasto on ö, edellyttänyt toimintaa. Kyllä nämä tieteelliset kriteerit tulisi määrittää. Olkaa hyvä, to, että toimikaa ja toimikaa nopeasti. Kyllä. Viimeinen kysymyksen kirjoittajasta on Kyllönen kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, biosidiasetuksen mukaan komission oli määrä hyväksyä kolmetoista päivään joulukuuta kaksituhatta kolmetoista mennessä delegoituja säädöksiä joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi. näin ei tapahtunut. komissio on jättäessään delegoidut säädökset hyväksymättä laiminlyönyt selkeästi velvollisuutensa ryhtyä toimenpiteisiin joiden toteuttamiseen sillä on oikeudellinen vastuu ruotsi vei komission unionin yleiseen tuomioistuimeen heinäkuussa kaksituhatta neljätoista muutaman jäsenmaan tukemana mukana myös kotimaani suomi velvollisuuksien laiminlyömisestä. kanne voitettiin joulukuussa kaksituhatta viisitoista unionin yleisen tuomioistuimen päätöksestä huolimatta komissio on suhtautunut erittäin nihkeästi kriteerit määrittävien delegoitujen säädösten antamiseen. miksi komissiossa on toimittu näin hitaasti kriteerien määrittämiseksi? on nimittäin olemassa useita esimerkkejä komission vallanhalusta antaa delegoituja säädöksiä asioista jotka eivät kuulu delegoitujen säädösten piiriin ja sen kerran kun delegoituja säädöksiä kaivattaisiin oikein tuomioistuimen voimin niitä saadaan kiskoa teistä lähinnä hohtimilla. hormonihäiritsijät ovat todella vakava asia. suurimman uhan alla ovat sikiöt jotka altistuessaan voivat saada muutoksia elimiinsä ja aineenvaihduntaansa. siis delegoidut säädökset on tuotava pöytään välittömästi jotta saadaan tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ja pian vai arvoisa komissaari pitääkö ne tulla omakätisesti komissiosta hakemaan? kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt kysymyksen laatijat ovat esittäneet kysymyksensä ja te voitte vastata. Kiitos puhemies. Kiitokset Äh, arvoisille parlamentin äh, jäsenille. Erittäin mielelläni tartun tilaisuuteen selittää komission kantaa. Kylläkin äh, komissio toki noudattaa tässä tuomme tuomioistuimen päätöksiä koskien näiden hormonaalisten haitta-aineiden määritelmiseksi tarkoitus on kuitenkin hälventää kaikki epäilykset, kaikki, hälventää kaikki epäilykset koskien komission tarkoitusperiä. Tässä on selkeästi nyt kyse väärin ymmärryksistä. Tehtäköön aivan selväksi se, että että komissiolla oli selkeä tarkoitus, on tarkoitus noudattaa tuomioistuimen ratkaisun suuntaviivoja ja määräyksiä. Näin tulemme toimimaan. 16. joulukuuta viime vuonna tehty, tehdyssä päätöksessä tuomioistuin totesi, että komissio rikkoi Euroopan, Euroopan unionin lainsäädäntöä vastaan, koska ei äh, kyennyt äh, ja vakiintuneita vakiokriteerejä määräämään näille hormonaalisille haitta-aineille. Näin on. Mitä tulee biosiriasetukseen, komissiolle oli selkeä, yksiselitteinen, ehdoton velvollisuus näin toimia, eli määrätä delegoiduin säädöksin näiden kriteerien määrittelemistä, siis kolme vuotta sitten, kolme, 13 vuoden joulukuuhun mennessä Kuitenkaan tässä asetuksessa ei vaadittu kuulemma mitään vaikutuksen arviointia, mutta komissio lähti kuitenkin sitä toteuttamaan. Mutta sallin, että, että jatkan. Tiedän, että että komission reaktiota on jonkin verran kritisoitu julkisuudessa. Demokratiassa näin on ja kuuluu ollakin mutta tämä lähes, lähes jo valmiiksi saadettu vaikutusten arviointi on nyt sitten asetettu kyseenalaiseksi tiet, tiettyjen edustajien toimesta, Junckerin ja minunkin ja, ja teidänkin käsit. Minä olen kyllä perehtynyt tähän asiaan. Minä olen, olen jyvällä, mistä on kysymys. Ja komissio haluaa nyt selvittää sen, että, että vaikutuksen arviointi on hyvin tarpeellinen, jopa välttämätön työkalu eh, näiden kriteerien tulevaisuutta eh, eh, ajatellen. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen työkalu, kuten tekin todette, e, koska tässä nimenomaan näiden kriteerien e, luonteesta on kysymys ja sen, niistä määrittelystä. Pelkät, pelkät kriteerien mä, määrittely, määrääminen ei, ei, ei, ei, ei riitä. Te olette edustaja samassa konferenssissa kuin, kuin, kuin minä. Että ei, ei, ei, ei riitä pelkästään tällainen löysä kuvailu siitä, että mistä, mistä on kysymys, vaan tarkasta lainsäädännöstä. Niinpä sitten 2013 komissio päätti tämän vaikutuksen arvioinnin eh, eh, laatimisen mm, käynnistää paitsi siksi, että koko juttu on hyvin mutkikas, mutta että tässä tehdään uraa uurtavaa työtä myös. Olemme pioneereja, koska aiempaa lainsäädäntöä tällä, saralta ei ole löydettävissä. Me haluamme tietää, mikä on relevanttia. Ensinnäkin tietenkin ei tiedekään ole yksimielinen, tieden harjoittajatkaan eivät ole yksimielisiä siihen, että millä tavalla näitä kriteereitä pitäisi sitten määritellä ja miten ne olisivat sitten täysin vankkumattomat. Ja edelleenkin ovat eri, eri linjoilla tietyin osin tiede, tiedeyhteisö on, epä, on epäyhtenäinen sen suhteen, miten nämä hormonaiset haitta-aineet tulisi määritellä jos ajatellaan nyt näitä tieteellisiä kriteereitä asetus, asetusympäristössä, niin edellyttävät tietenkin niiltä sitten tarkkuutta. Toinen vaihtoehto, että ei olekaan mitään oikeudellisesti sitovia kriteereitä sitten näiden mm, hormonaisten haitta-ainekemikaalien määrittelemiseksi. Se voisi olla mahdollisuus. <clears throat> Joissain päin EUta jotkut jäsenmaat ovat tällä linjalla – Äh, äh, johtuu äh, mielipideeroavaisuuksista. sitten nimenomaan tämän vaikutusarvioinnin yhteydessä kerätään sitten tietoja yhteen ja mietitään niiden validiteettia. Teidänkin mielipidettänne on kysytty. Tehtäkön selväksi vielä kerran, että komissio on kyllä täysin perillä siitä, että, että määräaika tuli ja meni ja että toki nyt sitten yritämme noudattaa tuomioistuimen päätöstä, sitä nyt ei ole epäilystäkään. Tämä vaikutusten arviointi on jo hyvin pitkällä, lähestulkoon valmi, valmisi. Ja, tässä vaiheessa 2016 vuonna on uusiakin tietoja tullut ja uusia uutta tiede, tieteellistä näyttöä sitten näiden kriteerien määrittämiseksi. Uusia, uusia tietoja pitää tietysti sitten ne pitää ottaa huomioon ajatellen, että asetuksen voimaan saattaminen ja täytäntöönpano e, esimerkiksi juuri vaikkapa saralla. Ja toisekseen delegoidussa säädöksessä asetuksessa esimerkiksi, jossa on sitten jotakin kriteereitä, jotka sitten määrittelevät biosiidiasetuksen määräyksiä. Se on vaativaa. Ja komissio on sitoutunut todellakin sitten noudattamaan tuomioistuimen päätöksen, päätöstä näin e, jo ennen tulevaa kesää tulemme esittelemään e, e, kriteerit, jotka objektiivisesti ja täsmällisesti tieteellisen näyttöön perustuen ovat sitten riittävän päteviä varmaankin tässä sitten eri koulukunnat, niiden näkemykset lähestyvät kevään mittaan toisiaan meidän lainsäädäntömme kahdella saralla on maailman tiukinta, että näinpä ihmisen terveyden, ihmisen terveyden ja ympäristö, ympäristön suojelu on, kaikki, ovat kaikkein tärkeimpiä <clears throat> nämä haitta-aineet mukaan lukien biosidiasetuksen asetuksen määräyksen pitää myöskin muuta, muuta osin olla tietenkin olla sitovia tuohon päivämäärään mennessä. Ne, tässä tulee mitään muuten me, me, me haluamme sitten kisään mennessä todellakin pyrkiä saamaan tällaiset vakiot näillä, näillä kriteereillä. Ja vakuutaan, että tässä työssä noudatamme avoimuutta. Sitä olen noudattaneet minun mielestäni jo pitkän, pitkän aikaan. Olen ainakin itse pyrkinyt avoimesti pitämään teidät tilanteen tasalla näistä asioista meidän pitäisi eh, yhdessä sitten toimia ja saada hyväksytyksi tämän, tässä hyvin, tämän hyvin tärkeän eh, asian ratkaisemiseksi varsin lähitulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien puhujille. Ensinnäkin Giiske EPPltä. Kiitoksia puhemies. Arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Hormonihäiritsijöiden määrittely, määritelmä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan kansalaisten terveyden suojaa. Tämä kysymys on kuitenkin hyvin monimutkainen ja tekninen, ja siksi sitä voivat, siihen voivat vastata vakavasti otettavasti ainoastaan tieteentekijät ja tutkijat. Tässä ei ole kyse mistään poliittisesta pelistä tai ideologisesta keskusteluista. Meillä on viime vuodelta tuomioistuimen päätös, jonka mukaan komissio ei ole kunnioittanut määräaikaa. Edelleen on voimassa se, mitä EPP on jo kuukausien aikaan peräänkuuluttanut. Komission pitää saattaa päätökseen tämä vaikutusten arviointi ja laatia luettelo kriteereistä. Jos sanotte, että tässä edetään ennen kesää, tämä olisi hyvä suunta. Olisi kuitenkin väärin ajatella, että tuomioistuimen päätös johtaisi siihen, että komissio lopettaisi vaikutusten arvioinnin. On totta, että kysymys on hyvin ristiriitainen kysymys hormonihäiritsijöistä. Viime kuukausien tunteenomainen keskustelu osoittaa, kuinka hankala asia on. Kuulemme lukuisia sidosryhmiä eriäviä näkemyksiä. Meidän täytyy laatia nyt tieteelliseltä pohjalta kriteerit. Toivottavasti komissio menee nyt oikeaan suuntaan. Haluamme EPPnä tukea komissiota tässä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Poch. Kolik let už to tady řešíme? Pět, víc a celou tu dobu jsou Evropa... Niin kuinkahan monen vuoden ajan olemme jo keskustelleet tästä asiasta yli viiden. Ja edelleenkin meillä on syöpää aiheuttavia tuotteita ja vaarallisia tuotteita. Muistelisin, että olemme keskustelleet tästä ongelmasta Luxemburgin puheenjohtajakaudella, Kreikan, Liettuan, useiden puheen johtajavaltioiden kaudella olemme keskustelleet tästä asiasta. Ja jokin aika sitten, ihan vähän aika, aikaa sitten, keskustelimme tästä asiasta täällä täysistunnossakin. Tuolloin te komissio sanoitte, että te ratkaisisitte tämän asian, mutta te ette ole tehneet mitään. Me tiedämme, että tiedeyhteisökään ei ole yksimielinen kaikesta, mutta mm, tässä ei ole kyse siitä, vaan kyse on siitä, että te ette ole kunnioittaneet tuomioistuimen päätöstä, te olette vastuussa tästä asiasta. Kuinka kauan tämä voi jatkua. Jos komissio itse ei kunnioita tuomioistuimen päätöstä, niin kuka enää luottaa näihin instituutioihin? kansalaiset, luottavatko he enää meihin. Onko tässä kyse lainsäädännöstä, joka on asetettu kyseenalaiseksi, vai onko tässä kyse pikemminkin vankasta loppailusta? Komissio, te olette vastuullinen taho tässä asiassa. Kun ajatellaan kaikenlaisia hormonihäiritsijöitä, ja asioita, joita edelleenkin on markkinoilla, niin kyllä tämä tilanne täytyy ratkaista. Kiitoksia. On totta, että tämä on tärkeä asia, mutta meidän täytyy siitä huolimatta pitäytyä puheajoissamme. Ek, mun minuutti. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kommissar Andriuk. Kiitos, äh, puhemies. Arvoisa äh, komissaari Andrew Kaitikis, äh, äh, me, me, me olemme todenneet että viime vuosina, että muovituotteissa monissa mahdollisissa pakkausmateriaaleissa kaikissa on myrkyllisiä aina, joista pienetkin, eh, pienetkin määrät voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle. Esimerkiksi eh, eh, syöpätapausten kasvaminen on todennäköistä ja näinpä sitten myöskin hormonaalisten haitta-aineiden olemassaolo kenellekään mitään uutta mitä te komissiossa sitten olette tehneet, olette antaneet äh, määräaikojen äh, tulla ja mennä ja, mennä, ja näin sitten äh, johtaneet tilanteen, mikä on johtanut tilanteen, että me päivittäin sitten joudumme sietämään tällaisia aineita ympärillämme, jotka vaikuttavat meidän elimistömme ja terveytemme haitallisesti. Ja nyt on todellakin korkea aika, että Euroopan kansalaiset saavat jonkinlaisen suojaan näiltä aineilta. He odottavat meiltä sitä. Siksi meidät tänne on valittu heitä edustamaan. Ja siksi kemian ja farmakologian teollisuuden etujen ajaminen saa olla nyt valmis. Kiitoksia. Seuraavaksi Eckhout. Eh, dank u wel, commissaris, voor uw antwoord. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Aloititte puheenne hyvin sanoen, että aiotte noudattaa lainsäädäntöä ja tuomioistuimen päätöstä, mutta sen jälkeen puhuitte hyvin epäselvästi siitä, mitä vaikutusten arvioinnille tapahtuu. Puhun selkeää kieltä. Tuomioistuin totesi, että kriteerit voivat olla vain tieteellisiä ja näin ne olivat jo valmiina kauan sitten. Ne olisi voinut jo julkaista. Miksi haluatte odottaa vuonna 2016 kesää. Haluatteko todella odottaa vaikutusten arvioinnin saattamista päätökseen? Jos näin teette, toimitte vastoin tuomioistuimen päätöstä. Sen mukaan vaikutusten arviointia ei tarvita. Ja jos käytätte sitä joka tapauksessa, niin tämä on häpeällistä. Seuraava puhuja on Evi Minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tuomioistuimen päätöksessä on todettu, että komissio on myöhässä määritellessään kriteereitä hormonihäiritsijöille. Tätä oikeutettiin kustannushyötyarvion laatimisella, mutta tämä on kyseenalaista, koska tällaisia tieteellisiä kriteereitä ei voida soveltaa ja sopeuttaa taloudellisin syyn. On arvioitu, että hormonihäiritset aiheuttavat 150 200 miljoonan euron kustannukset vuosittain, ja tässä katsotaan vain jotkin aineet. Ja tässä ei oteta myöskään huomioon kaikkia kustannuksia, jotka liittyvät yhteiskuntaan. Yli 60 000 lasta syntyy erilaisin vammoin näiden aineiden takia. Kiitoksia. Näin ensimmäinen puhuja kierros on saatu päätökseen. Nyt annan puheenvuoron Krostetille. Kiitoksia. Niin, komissio on viivytellyt näinkin tärkeässä asiassa vuosikaupalla, kun taas parlamentti on soitellut hälytyskelloja jo pitkään. No, vaikutusarvio, totta kai sellainen sopii meille, mutta me vetoamme nyt siihen, että saamme näitä määritelmiä haitta-aineiden kriteereiksi ja niin, että ne määritellään selkeiden tieteellisten tutkimusten perusteella – ja mist, haluamme tietää, mistä lähtien nämä haitta-aineet aiheuttavat vaaraa ihmisen terveydelle. On selvää, että elinkeinoelämän täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toki voimme ymmärtää, että lopparit ovat johtaneet tähän viivytykseen. Mutta komis- Euroopan komissio puhuu paremmasta lainsäädännöstä, mutta nyt tässä on kyse aiheesta, johon tarvitaan tie- selkeää lisäarvoa, kun puhutaan kansanterveydestä ja tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä tässä asiassa. Niin, teillä olisi ollut vielä puoli minuuttia, mutta puhuitte lyhyesti. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron Pagniolle. S'agit euh, tässä on kyse skandaalista, poliittisesta skandaalista. Sellainen meillä nyt on tässä edessämme. Ja tuomioistuimen päätös osoittaa, että nyt meidän täytyy toimia nopeasti. Ei tässä ole kyse mistään teknisestä ongelmasta, vaan tässä on kyse kansanterveydellisestä ongelmasta. Tätä nykyä eurooppalaiset kuolevat syöpään, jotka johtuvat torjunta-aineista – torjunta-aineista, jotka sisältävät hormonaalisia haitta-aineita. Meillä on muun muassa kassakuitteja, joissa on haitta-aineita. Tämä vaikuttaa eurooppalaisten terveyteen. Nämä aineet johtavat syöpään, kehityshäiriöihin, muihinkin seuraamuksiin, jotka tekevät hallaa terveydellemme. Tässä on kyse myös vakavasta raho- taloudellisesta ongelmasta. Tämä tulee maksamaan 1,5 prosenttia BKTstämme. Se tässä on vaakalaudalla, kun näitä hormonallisia haittaineita käytetään. Ja arvon komissaari, nyt tuomioistuin on antanut päätöksensä nyt ei enää voida väittää, että ensin tarvitaan vaikutusten analy- vaikutusanalyysi. Ei, vaan aivan kuten monet puheenvuoron käyttäjät täällä ovat muistuttaneet, niin nyt tarvitaan näitä kriteereitä, jotka auttavat suojelemaan meidän terveyttämme. Kiitoksia kovasti sitten Auken. Kiitos puhemies. Arvoisa komission edustaja, tämähän on skandaali, mikä meillä on käsissämme monikertainen skandaali. Ei tässä ole nyt ollenkaan kysymistään tie- tieteellisistä ristiriidoista. Tanskassa yksin meillä on äh, teettäneet kautta Euroopan julkaistun tutkimuksen, joka on osoittanut, vaik- mitä, minkälaisia vaikutuksia syntymättömien lasten aivojen kehitykselle näillä aineilla voi hyvinkin olla Samoin myöskin vaikuttaa hyvin kielteisesti miesten hedelmällisyyteen. Ainoa, mikä on epäselvää, on se, että millä tavalla tämä ala joutuu kärsimään, jos se joutuu näistä luopumaan, kehittämään vaihtoehtoja. Sellaista sitten taas meidän, meidän murheemme, meidän tehtävämme on asettaa selkeät kriteerit, ja jos no-, näin toimimme, varmaankin sitten useimmat valmistajat pystyvät korvaavia järjestelmiä kehittämään. Turhaa käyttää energiaa ja aikaa vanhan kantaisen teollisuuden hyysäämiseen. Kiitoksia seuraavaksi Pellet. Kiitos. Hyvää iltaa komission jäsen. Tuskinpa minun tarvitsee toistaa sitä, että hormonihäiritsijät herättävät huolta ja epävarmuutta ei pelkästään täällä meidän keskuudessamme, vaan kansalaisten mielissä. Niitä aineita on vaatteissa, pakkauksissa, leluissa ja monissa muissa tuotteissa. Ja nyt tarvitaan todella selkeää tieteellistä näyttöä näistä. On hienoa kuulla teidän sanovan, että lyhyellä aikavälillä vielä ennen kesää laadittu loppuun vaikutusten arvioinnin. On hyvä, että meillä on laaja tiedonanto asiasta. Kaikki kuulostaa hyvin kielteiseltä ja kuulostaa siltä, että mitä ei olisi vielä tehty, mutta meillähän on jo käytössä tiukkoja sääntöjä siitä, minkälaisia kemikaaleja voi käyttää muoveissa, leluissa, on REACH, lainsäädäntöä, jossa viitataan myös hormonihäiritsijöihin. Nyt on kuitenkin aika ottaa seuraava askel. Tuomio puhuu selkeää kieltä ja meidän on mentävä asiassa eteenpäin niin, että kuluttajat ja tuottajat tietävät, mitä lyhyellä aikavälillä tapahtuu, että heillä olisi enemmän vaihtoehtoja. Kiitoksia. Seuraavaksi Sarbu doamnă președintă puhemies. Aceste substanțe se găsesc peste tot în jurul nostru, în ambalajele de... Nämä aineet ovat todellakin vaarallisia ja niitä on kaikkialla. Niitä on leluissa, niitä on ö, erilaisissa kosmeettisissa aineissa ja ne ovat erittäin suuri uhka. Niitä, ne täytyy luokitella ja niistä täytyy sää, säännellä tällaiset kriteerit, jotka liittyvät haitta-aineiden ominaisuuksiin, niiden pitää perustua tieteeseen, ei taloudellisiin seuraamuksiin. Ja kun komission oli määrä asettaa nämä kriteerit, niin se tarkasteli pikemminkin sosiotaloudellisia kriteereitä, ei terveyteen liittyviä. Me emme puhu tässä mistään pienestä ongelmasta, me puhumme suuresta ongelmasta, kansanterveydestä, ja tähän täytyy löytää ratkaisu mitä pikimiten. Minä en usko, että komissio edes ymmärtää, miksi tässä pitää olla ripeä. Päinvastoin, ensin komissio lykkäsi päätöksentekoa vuodella, sen jälkeen sen asetti prioriteetit väärin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi taas minuutti. Kiitokset puhemies. Arvoisa komission edustaja vaikutusten arviointien ja näiden kriteerien kanssa itse asiassa ollaan vastakkain alan lobbareen kanssa ja lobauksen kanssa tämä on hyvin hämäävä, tapa todeta, että vain ne haitta-aineet, jotka olisivat, ovat äh, vakavimpia, voidaan ottaa sitten huomioon, niin kuin, niin kuin tässä sel, selvästikin äh, ollaan tapa, tekemässä. Äh, Duvel, Belgian oluen, olutmerkki, se sisältää 8 ja, ja, ja, 8,5 prosenttia alkoholia. Sanotteko, että toinen, toisessa, toisessa ei ole niin mitään ongelmaa ja Duvelissa taas on vaihtoehtoisesti todettu, että, että kaikki että kaikki vakavimmat äh, haitta-aineet tulisi sitten merkitä ja muita ei sitten tarvitse mukaan. Äh, teitä tässä, että tulemme äh, keskustelemaan myöskin näistä vaikutu- vahvuuskriteereistä. Kiitoksia seuraavaan Bussoi. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Hormoni häiritseiden läsnäolo lähiympäristössämme on herättänyt huolenaiheita. Se vaikuttaa esimerkiksi hedelmällisyyteen ja ihmiselämän kehitykseen. Hormonihäiritsijät ovat haaste. On katsottava, kuinka kauan niihin altistuu ja erityisesti silloin, kun sikiö kehittyy. Jotkut kollegani, ja olen vakuuttunut siitä, että he pyrkivät suojelemaan kansalaisiamme ja heidän terveyttään mahdollisimman hyvin hormonihäiritseitä vastaan. He kuitenkin puhuvat varsin rankalla tavalla komissiota vastaan. Komission alkuperäinen ajatus vaikutusten arvioinnista oli mielestäni paras tapa päästä siihen, että meillä on hyvät ja suhteelliset tieteelliset kriteerit komission jäsen Andri Kaitis puhui siitä, että prosessia halutaan nopeuttaa. Mitään oikeudellista tyhjötä ei ole, vaan meillä on jo suoja, jota lainsäädäntö tarjoaa. Ja esimerkiksi REACH kattaa teollisuuskemikaalit. Ja lainsäädäntöä päivitetään tieteellisten kriteereiden perusteella ja halutaan luettelo aineista, jotka todella saavat aikaan haittaa. Näin voimme rajoittaa oikealla tavalla tällaisten aineiden käyttöä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tarvitsemme hiukan teknistä apua. Joku kes, mm, sammutti Stassin jonkun tulisi sammuttaa taas se mikrofoni, koska se on jatkuvasti päällä. Ja nythän täällä näkyy olevan myös sininen kortti pusoille. Privasi haluaisi esittää kysymyksen teille, jos hyväksyt tämän sinisen kortin. Oi. Monsieur Bussoi. Äh, herra Bussoi, te sanoitte, että että haitta-aineita tulisi eliminoida mahdollisimman paljon, mutta ongelma on se, että ei ole mitään kynnystä, ei ole mitään sallittua määrää. Ja pieni määrä voi olla yhtä paha kuin korkea määrä, ja siksi ne tuli, niistä tulisi päästä eroon. On tärkeää, että että me voimme poistaa nämä aineet kokonaan ja tulisi löytää jonkinlainen korvaava molekyyli. Pusoi. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, sanon ihan saman asian, mutta olen myös ymmärtänyt, että Euroopan komissiolla on tarkoitus tehdä tutkimus, jotta se löytäisi kaikkein selkeimmät kriteerit, koska on myös sellaisia kriteerejä, joita tiete, tiedeyhteisö tukee. Muussa tapauksessa olisi vaikea määrittää niitä asianmukaisesti. Kiitos. Kiitoksia tästä vastauksesta. Seuraavaksi Caputo, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos, puhemies. Se, että komissio ei delegoidun säädöksin määritellyt näitä hormonihäiritsijöitä ja niiden kriteereitä. Komissio näin laiminlöi omat velvoitteensa biosidituotteiden markkinoille saattamisesta. Euroopan parlamentin toimien jälkeen myös tuomioistuin Ruotsin pyynnöstä Soimisen komissiota tästä asiasta. Ja Komissio ei selkeästi pysty vastaamaan kansalaisten tarpeisiin eikä pysty myöskään suojelemaan heidän terveyttään. Ei enää tarvita mitään tekosyitä sisämarkkinoiden toimimisesta tai vaikutusten arvioinnista. Nyt odotamme todella nopeasti toimia, jotka johtavat siihen, että hormonihäiriöt sieltä määritellään ja niille luodaan kriteerit. Tämä on todella äärimmäisen kansanterveyden suojelemiseksi. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Hoisling minuutti. Komission jäsen, te olette tässä vesittämässä kuluttajien luottamusta kuluttajan suojaan. Komissio itse rikkoo sääntöjä, joita se on itse luonut. Tämähän on skandaali. Itse olen viljelijä, enkä ymmärrä lainkaan sitä, että tähän asti ei ole arvioitu torjunta-aineiden äh, tasoa, ei sitä, kuinka paljon niitä on edellä, edelleen liikkeellä tavalla, joka häiritsee ja haittaa ympäristöä ja kansalaisia. Tämä tuskin on mikään väärinkäsitys, niin kuin te sanoitte, vaan tässä maatalouslobby, lobarit ja muut tahot ovat toimineet voimakkaalla tavalla. Teidän on otettava kuluttajan suoja vakavammin. Tässä vetoan teihin. Sama pätee myös kosmetiikkatuotteisiin. Emme voi saattaa markkinoille sellaisia tuotteita, joissa on hormonihäiritseitä. Kiitoksia seuraavaksi Jari. Arvoisa puhemies, herra komissaari, tässä aika paljon arjessa törmätään näihin hormonallisiin haitta-aineisiin, vaikkapa maaleissa, muoveissa, kasvinsuojeluaineissa, lasten vaatteissa, leluissa tässä on monen kertaan jo todettu, että se voi aiheuttaa sokertautia tai hedelmättömyyttä. Eli tässä on nyt todella kiire hoitaa tämä asia pois päiväjärjestyksestä. Ja varakin kun nyt sitten tuomioistuinkin on nyt sitten todennut päätöksessään, että vuoteen 2013 loppuun mennessä sen olisi pitänyt saada selville nämä tieteelliset kriteerit ja riittävän vankalle pohjalle. Nyt sitten kun on erittäin olennaista, että näitä vaarallisia aineita säännellään tiukasti ja täsmällisesti, se siitä on epäselvä, että ettei, ettei näissä ole, että, että näistä on vaaraa ja että niistä on yhteiskunnallista haittaa. Tästä on monia tieteellisiä ja taloudellisia tutkimuksia, että, että monet tähän liittyvät sairaudet tulevat yli 60 miljardia euroa tuottavat kustannuksia siis koko Euroopan unionin kansantaloudelle. Ja tietenkin me kuluttajan suojan asian ajajina haluamme näitä säännellä sehän silloin tulemme noudattaneeksi näitä perusperiaatteita. Jos näin toimittaisiin, niin näitä vaarallisia aineita ei voitaisi ylipäätään sallia Euroopassa. Ja niin tulee asian tietenkin ollakin, koska tässä me olemme kuluttajan asialla, emme kemian suurteollisuuden asialla. Vaihtoehtoja on olemassa olemassa, ne on, niitä ne on otettava käyttöön. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoro saa Borzan. Pozdravljam ovu odluku Europskog suda pravde jer komisija je propustila ispoštovati svoje obveze po pitanju... Kiitos puhemies. Minä olen yhtä mieltä tuomioistuimen päätöksistä. Tässä komissio on selkeästi jättänyt toimimatta asiassa, joka on äärimmäisen tärkeä kansalaisten turvallisuudelle. Meillä on kaksikin seikkaa, jotka liittyvät näihin haitta-aineisiin. Ensinnäkin niiden vaikutus terveyteen on hyvin kielteinen. Ne vaikuttavat siis hormonitoimintaan. Ja toinen ongelma on se, että niitä on kaikkialla. Niitä on pakkausaineissa, elintarvikkeissa, muovissa ja niin edespäin. Ja kun puhutaan hormonaalisista haitta-aineista, niin niiden ympärillä on useita teorioita, jotkut ovat täysin epärealistisia, mutta jos komissio ylen katsoo tuomioistuimen päätöksen, niin koko komission uskottavuus on vaakalaudella. Siksi pyytäisin komissiota kunnioittamaan tuomioistuimen päätöstä ja asettamaan nämä kriteerit hormonaalisille haitta-aineille. Kriteerien täytyy perustua tieteeseen, niiden täytyy olla hyväksi ihmisten terveydelle. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron. Fågeln att få barn Monet aineet voivat vaikuttaa nimenomaan lasten kehitykseen ja kasvuun ja sikiön kehittämiseen. Ja voi sitä kautta sitten edetä lapsen sikiön aivoihin vaikeuttaa sen kehittämistä. Meidän tehtävämme on suojella ihmisiä, ihmisiä näiltä vaarallisilta aineilta. Se on komission päätehtävä, mutta sen sijaan se on sitten päättänyt ajautua tämän pitkän, pitkän sit, sitkaaseen viivyttävään tieteelliseen menkulointiin, joka sitten on myöskin tuomioistuimessakin tuomittu. Tässä on tarkoitus tietenkin ihmistä ja terveyttä suojella, eikä mitään teollisuuden etuja ajaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Peterille. Puolitoista minuuttia. Komissaar... Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Hiljattain EU:ssa havaittiin että meillä on entistä enemmän tauteja, kuten rinta, syöpä, muita syöpiä, ylipainoa, sydän- ja verisuonitauteja ja hedelmällisyyteen liittyviä ongelmia, hedelmättömyyttä, keskenmenoja ja niin edelleen. PPDE ja torjunta-aineet ja muut kemikaalit, erityisesti kun niitä tulee yhtä aikaan, niin voivat vaikuttaa todella haitallisesti. Ja hormonihäiritsijät voivat saada aikaan peruttamatonta haittaa. Ja näiden kustannus on arvioitu noin 9,5 miljardiksi euroksi. Siksi meidän täytyy suojella erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten raskaana olevia naisia, lapsia, vauvoja ja niin edelleen. Jos Siis meidän on todella suojeltava heitä ja kansalaisten suojeleminen on EUn yksi kolmesta strategisesta tavoitteesta. Terveyden alalla meidän pitäisi päästä lähemmäs kansalaisiamme ja siksi hormonihäiritsijät pitäisi saada ennaltaehkäisevän toiminnan keskiön. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Charles Moselle. Tack kraft Kiitoksia kovasti. Syöpä, aivovammat, syntymävammat, kehityshäiriöt. Luettelo on todella pitkä luettelo niistä taudeista ja seuraamuksista, joita sisäerityshaitta-aineet voivat aiheuttaa. Ja siksi meidän on syytä kiittää Ruotsia siitä, että se vei tämän jutun oikeuteen. Oikeus vahvisti sen, että komissio on todellakin viivytellyt tässä asiassa. Tätä ei voida hyväksyä. Asia on monimutkainen, mutta ei se ole mikään tekosyy olla toimimatta, jotta voitaisiin suojella kansalaisten terveyttä. <clears throat> Monet ihmiset ovat kysyneet minulta, miksi komissio ei ole toiminut. Minun, täytyy, minun on täytynyt vastata, että minä en tiedä. Se on noloa. Se ei ole omiaan parantamaan kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin älkäämme enää lykätkö tätä asiaa. Mitä pidempään komissio viivyttelee, sen sitä enemmän hallaa kansalaisten terveydelle tehdään. Alkaakaahan toimia. Ei huomenna, eikä syksyllä, vaan nyt. Seuraavaksi Pietikäinen. Arvoisa presidentti, hormonihäiritsijät vaikuttavat paitsi ihmisten terveyteen, myöskin tulevien sukupolvien koko euroopan älykkyystaso. me kaikki tiedämme että ne ovat vaikutuksiltaan pitkäkestoisia pitkäaikaisia ja peruuttamattomia ja usein seuraukset näkyvät vasta seuraavalla sukupolvella. näillä kriteereillä on siis kiire ja tieteellistä näyttöä ei myöskään tällä hetkellä puutu myös tieteellinen alan asiantuntijoiden konsensus on hyvin laaja siitä miten hormonihäiritsijät määritellään ja myös siitä miten niiden vaikuttavuutta mitataan. kyse siis ei ole kriteerien puutteesta vaan siitä että niitä ei ole tälle parlamentille ja komissio esittänyt. me emme pääse eteenpäin torjunta ainelainsäädännön biosidilainsäädännön ruokapakkausten tai reachin vaatteiden kemikaalipitoisuuksien palontorjunta aineiden kemikaalipitoisuuksien yksipitoisuuksien osalta. nyt viimeistään oikeus on todennut että vaikutusten arviointia ei tarvita. kysymys on henkiin jäämisestä ja ihmisten terveydestä ei siitä mikä on esimerkiksi taloudellinen vaikutus. komissio aivan oikeutetusti vaatii myös oikeusperiaatteen noudattamista jäsenvaltioilta vaikkapa puolan ja unkarin tapauksessa vähin mitä voidaan komissiolta itseltään odottaa on se että se noudattaa itse oikeusperiaatetta ja korjaa tämän laiminlyönnin ja tuo kriteerit erittäin pikaisesti ilman erityistä vaikutusarviota parlamentin käsiteltäväksi muuten itse epäilen että tahto ja halu puolustaa kansalaisten terveyttä ja uskottavuus on vakavasti vaakalaudalla utolsó hozzászóló ebben a körben Carson Ruiz képviselő asszony. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Cabezon Ruiz. Senior. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Komission ajattelutapa on todella sellainen, että emme voi sitä ymmärtää. Viisi vuotta sitten sanottiin jo, että nämä hormonihäiritsejät ovat todella haitallisia kansanterveydelle. Kansanterve- ei olisi tarvittu mitään tuomioistuimen päätöstä sanomaan teille, että nyt tarvitaan toimintaa. Tuomioistuin sanoo, että terveys menee taloudellisten kysymysten edelle. Toivottavasti saamme nämä kriteerit viimeistään ennen kesää. Ja toivottavasti kansanterveys todella menee taloudellisten kysymysten edelle. Tämä todella on vääristänyt näitä toimia ja hormonihäiritseiden käsittelyä vakavalla tavalla. Kiitoksia kovasti. Näin saimme meppien puheenvuoro luettelon päätökseen ja menemme ai menettelyyn Ensimmäinen puhuja. Kiitoksia kovasti, puhemies arvon komissaari, yleisesti ottaen on aivan oikein se, että komissio haluaa arvioida uusien lakien ö, taloudellisia vaikutuksia, mutta tässä tapauksessa olisin kuvitellut, että komissio olisi ensimmäiseksi ottanut käsittelyyn ihmisten terveyden. Jos on, jos todettaisiin, että hormonaaliset haitta-aineet vaikuttavat sekä kasvien että eläinten että ihmisten terveyteen, niin toimiin olisi tullut ryhtyä. On myös selvää, että jäsenvaltioiden täytyy puuttua muun muassa saasteiden aiheuttajiin. Se, mitä olemme nähneet esimerkiksi maataloudessa ja eläinten kasvatuksessa, niin se on vain osoitus vastuuttomasta käyttäytymisestä. On. Seuraavaksi Marias. Puhumme täällä hormonihäiritsijöistä, niiden vaikutuksista. Ne aiheuttavat monia sairauksia. Kyseessä on ovat kemialliset aineet, jotka häiritsevät hormonitoimintaamme, aiheuttavat erilaisia syöpiä ja epämuodostumia. Näitä aineita löytyy monista arkipäiväisistä tuotteista, eivätkä kuluttajat voi, voi myöskään tietää mistä, koska he eivät saa asiasta tietoa. Euroopan unionin on katsottava uudelleen jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja esitettävä vaatimuksia hormonallisista tuotteista esimerkiksi elintarvikkeissa. On lähdettävä rajoittamaan aineiden käyttöä ja saatava aikaan myös suurempaa avoimuutta määritelmissä. Ja sellaisista kynnysarvoista, jotka johtavat haittavaikutuksiin la présidente euh, le seize décembre kolmastoista eh, joulukuuta kaksituhatta kolmetoista jää kyllä aika vakavaksi päivämääräksi eh, ja sen jälkeen eh, tuomioistuin heinäkuussa 2014 tuomitsi komission siitä, että se on jättänyt toimimatta ja nyt aika pitkän aikaa jo sekä parlamentti että tieteellinen tiedeyhteisö ovat soittaneet hälytyskelloja näiden aineiden vaarallisuudesta ja REACH-asetus tietysti puhuu omasta puolestaan. Edelleenkään komissio ei ole määritellyt objektiivisia kriteereitä. Nyt ollaan vuodessa 2016. Tässä on kulunut kymmenen pitkää vuotta ja kolmen niistä aikana komissiolla on ollut velvoite e, asettaa kriteerit. Olen kuullut, että teillä, ja lukenut, että teillä on vakaa aikomus toimia tuomioistuimen määräyksen mukaisesti ennen tätä syksyä. Ette ole tähän päivään mennessä vielä antaneet meille syytä luottaa tähän. Ferreira, Ferreira on seuraava puhuja. Signora Presidente, signor Commissario, a Comissão Europeia escuda-se em desculpas farrapadas para não ter... Mm, niin, eh, eh, komissiolta on aika hataria eh, perusteluja sille, miksei se ole toiminut niin kuin olisi pitänyt laillisesti joulukuun 2013 mennessä piti olla kriteerit hormonaalisille haitta-aineille valmiina, koska nehän voivat vaikuttaa vakavia sairauksia ja tällainen, tällainen epävarmuus ei tietenkään riitä verukkeeksi olla tekemättä yhtään mitään. Se on pelkästään veruka, kuten sanottu. Tässä on kansanterveyskysymyksessä ja yleiset edut pelissä. Te olette kuitenkin kuunnelleet mieluummin huolella, huolellisella tarkalla korvalla yksityistä sektoria, kemian teollisuutta kun puhutaan näistä vaikutuksen arvioinneista ja niistä selvityksistä, nehän vaan vahvistamat tämän epäilyksemme. Viivyttelette vaan ihan, ihan suotta. Ja nythän tämä on tietysti aika näppärää, koska juuri näinä aikoina esimerkiksi TTIP-neuvotteluja käydään Yhdysvaltain kanssa, niin sehän on oikein hyvä syy viivittelylle. Tämähän on yksi kynnyskysymyksiä. Yhdysvalloissa ollaan huomattavasti vapaamielisenä tämän suhteen. Mm-hmm. Kiitoksia. Hormonihäiritsijät ovat äärimmäisen tärkeitä kansalaisten terveydelle. Komissio haluaa laatia vaikutusten arvioinnin tästä ja sen jälkeen vasta lähteä katsomaan kriteereitä. On kuitenkin ollut määräaika, joka oli joulukuu 2013. Komissio ei ole noudattanut määräaikoja. Komission pitäisi olla tässä sopimusten vaalijana, mutta se on kulkenut omaa tietään. Tässä pitäisi todella muistuttaa Junckeria näistä sopimusvelvoitteista. Toivottavasti kriteerit hormonihäiritsijöistä saadaan mahdollisimman pian. Emme voi odottaa tässä ensin kesäkuuta ja sitten joulukuuta luokittelun osalta. Tarvitsemme todella avoimuutta sekä tieteen tieteentekijöiden että parlamentin suuntaan. Tässä ympäristön ja kansanterveyden suojelun pitää olla etusijalla. Sen pitää ohittaa kaikki taloudelliset kriteerit. Kun katsotaan esimerkiksi hedelmättömyyttä ja endometriosin lisääntymistä, tämä on asia, jota ei voida jättää huomiota. Seuraavaksi Polchak. Kiitoksia, puhemies <clears throat> niin. Kuultuani vuoden 2013 huomiot, niin sen jälkeen komissio antoi julkilausuman tieteellisistä kriteereistä. Se ennakoi viivästystä. Komissio ilmoitti tuolloin, että se tekisi e, ensinnäkin arvion vaikutuksista. Ja tämä osoittaa, että komissio ei ole kunnioittanut ainuttakaan takarajaa, ei ainuttakaan EFSAn julkilausumaa tai suositusta, eikä muutenkaan toiminut velvoitteidensa mukaisesti. Minun mielestäni komission tulisi nimenomaan olla kansalaisten palveluksessa. Komission on aika nyt lakata kertomasta meille tekosyitä. Nyt on aika toimia. Näin saimme, saimme Catch the Eye-menettelyn päätökseen. Nyt antaisin puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä ja jakakaa ajatuksianne. I would like to say very openly, I am medical... Kiitos. Aluksi toteaisin avoimesti, että olen lääkäri. 27 vuotta olen harjoittanut ammattia, niin tiedän hyvin, mitä tämä merkitsee mm-hmm. syöpää ja muita tauteja. Olen edelleen lääkäri. Tällä viitattiin teollisuuteen. Itse pidän rehellisistä keskusteluista. Jotkut sanovat, että minä edustan teollisuutta. No, anteeksi vain. Tämä ei ole mitenkään pätevä argumentti. Olen tavannut useita endokrinologeja, biokemistejä, muita lääkäreitä vielä muutama viikko sitten. Keskustelin meidän neuvonantajiemme kanssa ja erilaisten tietotekijöiden ryhmien kanssa vielä muutama viikko sitten. Ja avoimesti kutsun teidät. Nyt tässä on siis puhuttava tieteellisestä näytöstä, todellisista argumenteista, jotka ovat meille kaikille erittäin tärkeitä. Itse en todella allekirjoita sitä, että tukisin tässä teollisuutta, vaan ensimmäinen prioriteettini on kansanterveys. Ja olen ylpeä siitä, että minulla on liittolaisia täällä. Ehkäpä olemme valmiita lähtemään taisteluun alkoholia, tupakkaa, suolaa ja sokeria vastaan. Niistä on paljon suurempi haitta ihmisille. Mutta kun todella puhutaan ihmisten terveydestä, on hienoa, että liittolaisia täältä löytyy Euroopan parlamentista. Puhumme tästä hankalasta aiheesta. Kuten muistatte, viime vuonna sanoin, että vaikutusten arvio tarvitaan. Tässä ei katsota taloudellisia ja sosionomisia vaikutuksia, vaan kriteereitä siten, siitä, miten altistuminen, molekyylit ja monet muut kysymykset määritellään. En ole biokemisti, mutta keskustelu ei ole helpoa. Viime vuonna meillä oli kolme konferenssia pyöränpöydän keskusteluasiasta ja tämä osoittaa, no osoittakaa minulle, missä minä mukaan tuen teollisuutta. Itse olen valmistunut lääketieteestä ja olen vastuussa siis vaikutusten arvioinnissa lähdettiin liikkeelle metodologiasta. Katsoimme 600 eri kemiallista ainetta. En tiedä, miten tässä olisi voitu päästä nopeammin eteenpäin. Olen yhtä vihreä kuin te, mutta en lähde tällaiseen peliin, joka ei mielestäni ole rehellistä voin sanoa selkeästi, että olemme valmiita menemään eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Teemme työmme. Viime vuonna sanoimme, että ehkä vuoden 2016 lopussa voimme saada tuloksia. Tämä olisi hyvä. Nyt ehkä päätös voidaan tehdä jo ennen kesää. No, pistäkää itse paremmaksi. Me haluamme olla avoimia Pyydän samaa teiltä. Kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät terveyteen. No minä voin puhua teidän kanssanne sähkötupakasta, tupakasta ja monesta muusta kysymyksestä. EU on hyvin hankalissa oloissa, kun katsotaan kansanterveyttä. on asioita, jotka aiheuttavat suurta haittaa. Ja olen valmis hoitamaan oman tehtäväni. Mutta muist, uskokaa, että todella tarvitsemme kriteerit, joita voidaan myös hallinnoida, mutta helppoa tämä ei ole. Aihe on hyvin monisyinen. Kun kuulen argumentteja, jotka ovat varsin populistisia, olen pahallani sanoessani näin, mutta puhun nyt avoin, avointa kieltä. Minä en koskaan puolusta lobbareita, ole heidän puolellaan. Työ on vaikeaa, todella vaikeaa. Ja meidän on käytävä vakavasti otettavaa syvällistä keskustelua siitä, miten arvioida, miten ymmärtää, kuinka päästä eteenpäin. Olen ollut komission jäsenen vasta vuoden ja neljä kuukautta sanottiin, että olen hukannut tässä vuoden, mutta haluaisin nähdä, miten olisin voinut olla tehokkaampi. No ehkä voimme teho toimia tehokkaammin kaikki yhdessä, päästä eteenpäin mahdollisimman pian ja saada joitakin kriteereitä ennen kesää. Ja olisi hienoa, se olisi hieno esimerkki meille kaikille. Toimisimme tässä pioneerin asemassa. Kiitos kollegat, olemme valmiita tekemään oman työmme tieteellisten kriteereiden ja mm, tieteellisen näytön perusteella. Ja ehkäpä tässä todella saadaan tulosta aikaan ennen kesää. Kiitos. Kiitoksia kovasti komissaari tästä vastauksesta. Minä toivon,